on huomenna kello 12. Sitten on vuorossa seuraava esityslistan kohta, nimittäin neuvosto ja komission julkilausuma EUn diabetesepidemian torjumisesta. Ja tämä keskustelu alkaa neuvoston edustajalla herra Vammenin voimin ja toisaalta komission edustajan herra Vibelskin voimin. Neuvoston puheenjohtaja, olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Herra puhemies, arvoisat jäsenet, komission jäsen. Olen kiitollinen parlamentille siitä, että se on tarttunut aloitteeseen – järjestääkseen tämän keskustelun ja kiinnittääkseen huomiota tähän tärkeään kysymykseen. Haluan erityisesti kiittää parlamentin työryhmän puheenjohtajaa äh, Skaldemosea, Ladfordia, Busuttilia ja Matiasia johtajuudesta, samoin myöskin parlamentin työryhmän jäseniä, joka on käsitellyt diabetesia, jotka ovat tukeneet päätöslomaesitystä, joka on edessään. He jatkavat väsymättä työtä kiinnittääkseen huomiota diabeteksen vaikutukseen kansalaisten terveyteen kautta Euroopan unionin. Kautta Euroopan kroniset sairaudet yleisesti ovat valtaisa taakka potilaille ja heidän sukulaisilleen ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Tämä edellyttää uutta koordinoitua lähestymistapaa, lisääntyvää yhteistyötä Suurin haaste tässä yhteydessä syntyy siitä, että me elämme pitempään, mutta emme kuitenkaan riittävän terveesti. Se merkitsee sitä, että yhä useampi eurooppalainen kehittää diabeteksen tai muun kroonisen sairauden. Vaikutukset ovat selvät. Kasvava paine, joka kohdistuu terveyssektoriin tilanteessa, jossa työmarkkinoille tulee vähemmän nuoria ihmisiä ja maksamaan kasvavia julkisia kustannuksia. Diabetes on todellakin yksi neljästä yleisimmästä kroonisesta sairaudesta. Tällä hetkellä noin 30 miljoonaa ihmistä kautta Euroopan unionin on saanut diabetesdiagnoosin. Tämä luku oletettavasti tulee kasvamaan noin 40 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Noin 10 prosenttia EUn jäsenvaltioiden terveydenhuoltobudjetista käytetään diabeteksen suoraan hoitoon. Tämä on noin 80 miljardia euroa, eikä siihen sisälly edes tähän liittyvien muiden sairauksien tai komplikaatioiden hoidosta aiheutuvat kustannukset. Tällä hetkellä diabetista ei voida parantaa eikä sen kulkua voida muuttaa Nykyiset terapiat eivät estä taudin etenemistä. Samoin ne eivät myöskään poista uhkaa pitkän tähtäyksen komplikaatioista. Kasvava rasitte, joka diabeteksestä aiheutuu, on asia, johon täytyy tarttua ehkäisyllä, arhais, varhaisella havaitsemisella, paremmalla hallinnolla, koulutuksella ja tutkimuksella. Ehkäisy voi olla hyvin tehokasta. Maailman terveysjärjestön mukaan kakkostyypin diabetes johtaa johon kuuluu 85-95 prosenttia diabetestapauksista, voidaan ehkäistä elämäntavan perusmuutoksilla mukaan luettuna terve ruokavalio ja säännöllinen fyysinen aktiviteetti. Mitä sitten voi tehdä EU näiden haasteiden kohtaamiseksi. Terveyskysymykset ovat ensisijaisesti jäsenvaltioiden asia. Euroopan unionilla on vain rajallinen toimivalta tällä alueella. Mutta selkeästikään se ei merkitse sitä, että saamme olla toimimattomia. Joulukuussa 2010 neuvosto käynnisti pohdintaprosessin, joka liittyi kronisten sairauksien kysymykseen. Silloin kutsuttiin jäsenvaltioita ja komissiota määrittämään vaihtoehtoja, joilla voitaisiin optimoida vastaus kroonisiin sairauksiin ja että saataisiin aikaan lisää yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Tämä prosessi on toteutumassa läheisessä yhteistyössä asianosaisten eturyhmien kanssa ja sen tuloksena on harkintapaperityötä Työtä tehdään ja sitä hallinnoidaan korkealla tasolla neuvoston elimissä ja työn uskotaan päättyvän ensi vuonna. Tanska puheenjohtajavaltiona tukee täysin tätä prosessia ja tulee käyttämään aikansa sen edistämiseen niin pitkälle kuin mahdollista. Itse asiassa krooniset sairaudet ovat yksi tärkeistä prioriteeteista Tanskan puheenjohtajakaudella terveyden alueella. Se tulee olemaan esityslistalla terveysministerin epävirallisessa tapauksessa Hosensissa huhtikuussa, jossa kysymys as- potilaiden aseman vahvistamisesta tulee olemaan esillä. Tämä on asia myös, joka nousee esille konferenssissa, joka järjestetään Tanskan puheenjohtajakauden puitteissa 11. ja 12. huhtikuuta Kööpenhaminassa. Olen myöskin iloinen vuodessani ilmoittaa, että Euroopan eh, European Diabetes Leadership Forum järjestetään 25.–26. huhtikuuta tänä vuonna. Laaja joukko eh, asianosaisia ryhmiä hallitusten viranomaisia, kansallisjärjestöjä, asiantuntijoita liikelain yritykset olemaan paikalla ja myöskin Tanska puheenjohtajavaltiona on mukana tukemassa tätä. Puheenjohtajavaltio on vakuuttunut siitä, että tällaiset tapahtumat eivät pelkästään kokoa asiantuntijoita hyvin laajalta alueelta, vaan että ne myöskin tukevat tätä pohdintaprosessia, joka liittyy kroonisiin sairauksiin, joka on käynnissä neuvostossa. Puhemies, arvoisat jäsenet, komission jäsenet. Käynnissä on huomattavia ponnisteluja tarttua kroonisten sairauksien mukaan luettuna diabeteshaasteeseen. Työneuvostossa on yksi monista työalueista, jotka osaltaan antavat panoksen näihin ponnisteluihin, mutta enemmän pitäisi ja voidaan tehdä. Keskustelu tänään iltapäivällä ja päätösasema, josta äänestätte huomenna, tulee edistämään sitä, että lisätään tietoisuutta tästä uhasta, joka kohdistuu meidän kaikkien terveyteen. Siksi otan mielenkiinnolla ajatuksenne tästä asiasta niin, että voi raportoida niistä eteenpäin neuvostolle. Kiitos, herra puhemies. Kiitoksia neuvoston puheenjohtajalle. Ja sitten vuorossa komissaari Pibalks. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, herra ministeri, Kiitän parlamenttia sen sitoutumisesta parantaa eh, diabetesta kärsivien ihmisten oloja. Komissio on yhtä huolissaan. Diabetes aiheuttaa paljon eh, tuskaa 32 miljoonalle eurooppalaisille ja heidän perheilleen. Euroopan komissio katsoo, että meidän täytyy puuttua tämän diabetesilmiön syihin ja juuriin. Komissio tukee teidän vetoomustanne jäsenvaltiolle, että kehitetään strategia äh, diabeteksen hoitamiseksi, jotta voitaisiin estää, ehkäistä kakkostyypin äh, diabetes, niin kuin teidän päätösvalmistelmassa sanotaan. Ja no, kaikki diabetestyypit eivät ole ehkäistävissä, mutta kun puhutaan tyypin kaksi diabeteksestä, niin me tiedämme, mikä ovat pääsyyt nimittäin ylipaino, lihavuus ja fyysisen toiminnan puute. Ja, ja ylipainoisuus on, on lisääntynyt viimeisen 20 vuoden aikana ja yli puolet eurooppalaisista ovat ylipainoisia. Joka neljäs eurooppalainen lapsi on ylipainoinen ja siinä mielessä suuressa riskissä saada kakkostyypin diabetes. Ja komissio aikoo puuttua diabeteksen syihin, pääsyihin, ylipaino ja lihavuuteen ja, ja liian vähäiseen liikku, liikuntaan. 2007 komissio kehitti strategian ravintoa ja liikuntaa varten, jolla pyrittiin osittain ehkäisemään liikalihavuuden ja ylipainon ilmiöt. Ja meidän on vaihdettava käytäntöjä ja kokemuksia isivaltioiden välillä. Meidän pitää kannustaa koordinaation toimintaan. Tämä sisältää yhteisiä konsepteja esimerkiksi ravintoasioissa. Ja toisekseen meidän pitää mobilisoida kumppanit ympäri yhteiskuntaa ryhtymään tuumasta toimeen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, joka on myös tärkeä toiminta diabetesjärjestön, osa tärkeä diabetesjärjestöjen toiminnassa. Ja meidän täytyy myös vaikuttaa mediaan. Kolmanneksi meidän pitää mobilisoida muiden politiikan, muut politiikan sektorit tähän, mukaan tähän toimintaan. Annan muutaman esimerkin. eu tutkimuspolitiikkaa, jota jossa komissio on rahoittanut 300 miljoonalla eurolla diabetesin tutkimus, tutkimusta 67. tutkimuksen puiteohjelmassa vuodesta 2007 lähtien. Yli 207 miljoonaa euroa on, sijoit, on jyvitetty diabetestutkimukseen. Ja me tuemme myös tutkimusta ja innovointia, jossa pyritään selvittämään ravintoon liittyviä tauteja ylipää, ylipäätään ja tähän liittyy myös terveet elämäntavat ja terve elämä ja terve ravinto. Tässä diabetesin tutkimuksessa tarvitaan äh, koordinaatiota koko Euroopan unionin alueella. Nyt kun lähdetään sitten äh, maatalouspolitiikan saralle, niin komissio äh, tukee vihannesten ja, ja hedelmien jakamista koululaisille Koulutusohjelmalla komissio myös tukee fyysistä toimintaa omilla aloitteillaan, jossa kannustetaan liikuntaan. Ja tärkeää myös muistaa AV-mediapalveluissa komissio pyrkii vähentämään paineita elintarvikkeiden markkinoinnissa ja niiden suuntaamisesta lapsille. Komissio on Niger kehittänyt toimintaa terveysohjelmissa ja, odottaa jäsenvaltioiden palautetta. Me pyrimme parantamaan Euroopan mahdollisuutta seurata diabetesepidemiaa. Erityisesti tämä koskee nuorison diabetesta. Komissio katsoo, että uusi puiteohjelma tutkimusasioissa vaikuttaa läpimurtoihin diabeteksen ennaltaehkäisyssä hoitamisessa ja sen paremmassa ymmärtämisessä, mistä diabetes lähtee. Me komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät äh, varmistamaan adekvaatin seurannan äh, näissä tarttumattomissa taudeissa. Tässä katsannossa haluankin te- kertoa teille, että komissio on jo käynnistänyt tällaisen prosessin, jossa jäsenvaltiot ja, ja sidosryhmät pyrkivät löytämään lisäarvoa yhteisestä toiminnassa EU-tasolla. Puhemies, arvoisat jäsenet, ministeri, varmasti ymmärrätte, arvostatte komission ponnisteluja diabetesepidemian hoitamiseksi ja, ja kannustaa jäsenvaltioita diabeteksen hoitamisessa. Euroopan komissio tulee selvittämään tarkkaan tätä teidän päätöslauselmaanne ja millä tavalla se voitaisiin sitten saataisiin käytännön toimien tasolla. Komissio on samaa mieltä parlamentin kanssa siitä meidän täytyy tehdä enemmän diabeteksen suhteen. Esimerkiksi eh, ehkäistä diabeteksen syntyy erityisesti lasten keskuudessa. Meidän täytyy mahdollistaa täysimittainen eläminen ja meidän täytyy saada parhaat mahdolliset diagnostiikka- ja hoitotoimet, joilla voitaisiin minimoida komplikaatioita ja kuten tiedätte, komissio uskoo, että se voi antaa enemmän lisäarvoa keskittymällä niihin haasteisiin ja syihin, jotka ovat yhteisiä monille kroonisille taudeille, eikä niinkään eikä keskitytä vain yksittäisiin tautiilmiöihin. Kun puhumme liikalihavuudesta tai ylipainosta, puhumme myös diabeteksestä ja muista kroonisista taudeista samaan aikaan. Tästä syystä Euroopan komissio suosii tällaista horisontaalista kokonaisvaltaista konseptia eikä yksittäisiä strategioita. Tässä hengessä komissio huomaa sen tosiaan, että päätösosassa kehottaa komissiota kehittämään ja panemaan täytäntöön tällaisen oman strategiansa ja seuraamaan jäsenvaltioiden toimintaa tällä saralla. Lopuksi Haluan vakuuttaa teille, että kun puhutaan näistä riskitekijöistä ja puhumme näytöstä ja tukemalla jäsen, tuemme jäsenvaltioita, niin silloin komissio kyllä täyttää tehtävänsä diabeteksenkin hoitamisessa. Kiitoksia komissaari. Ja muistutan kaikkia puhujia tässä keskustelussa, että kello 20 tämä istunto keskeytetään. Ja jos tämä keskustelu ei ole silloin saatu päätökseen, niin sitten ei. Mutta nyt on vuorossa poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä herra Busutil. Kiitos puhemies. Olen todella iloinen siitä, että keskustelimme tästä asiasta tänään. Nyt mennyt kaksi vuotta siihen, että saimme tämän keskustelun aikaiseksi, että voimme keskustella tästä päätösasemasta – ja yhdessä kollegojen kanssa olemme työskentelevän asian parissa. On 32 miljoonaa kansalaista tällä hetkellä, joita diabetes koskettaa. Kaksi miljoonaa muuta ihmistä kärsii diabeteksestä ja jotka saattavat kohdata lisävaikeuksia elämänsä aikana. 50 prosenttia ihmisistä joilla on diabetes, ei edes tiedä sitä, että heillä on diabetes. Minä en ole lääkäri, mutta minä tiedän, että olen kohtaamassa todella vakavan ongelman. Tästä syystä tänään me keskustelemme tästä kysymyksestä, tästä ongelmasta. Nimittäin kysymyksessä on miljoonien kansalaisten elämä. Tärkeää, että teemme yhdessä työtä löytääksemme tehokkaita ratkaisuja heille, Useaan otteeseen on puhuttu taakan jakamisesta ja on sanottu myöskin, että tämä asia on niin suuri, että on vaikea tarttua siihen, mutta diabeteksen tapauksessa mm, tällaiset argumentit eivät ole kestäviä, koska jos me pystymme kontrolloimaan nyt diabetesta, voisimme säästää kustannuksia tulevaisuudessa. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi Tanska puheenjohtajavaltio on ottanut tämän asian prioriteetiksi puheenjohtajakautensa aikana, ja siksi haluan sen, että myös komissio esittäisi sitä strategiaa, joka liittyy diabetekseen ja joka rohkaisisi jäsenvaltioita luomaan kansallisia strategioita. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Schaldemose, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitän myös komissaaria ja ministeriä Nämä olivat oikein hyviä puheenvuoroja ja kiitän teitä myös siitä, että te olette yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme enemmän toimia diabeteksen vastustamisessa. Muutama luku, 32 miljoonaa EU-kansalaista on jo tänään sairastunut diabeteksen ja muita 32 miljoonaa uhkaa, He ovat siis tavallaan diabeteksen esivaiheessa ja pääosa kärsii kakkostyypin diabeteksestä ja kiinnostavaa tässä on se, niin kuin on todettu, että että sitä voidaan ennaltaehkäistä, siis kakkostyypin diabeteksen puhkeamista. Siksi pidän hyvänä sitä, että tekin katsotte, että meidän täytyy tehdä enemmän. Totta kai täytyy myös puuttua diabeteksen syihin ja, ja siinä voidaan tutkia enemmän millä tavalla esimerkiksi kansalaiset saadaan elämään terveellisemmin, mutta komissio voisi tehdä enemmänkin. Me voimme varmistaa sen, että, että yhteisesti tässä yhteisössä luomme standardeja ja normeja tiedon hankintaan diabeteksestä, mutta myös muista taudeista, jotta voitaisiin varmistaa, että pääsemme, voimme päästä eteenpäin silloin, kun ryhdytään poliittisiin aloitteisiin. Ja jäsenvaltioiden suuntaan olen iloinen siitä, että neuvosto sitoutuu tämän asian käsittelemiseen, mutta tärkeintä, mitä jäsenvaltiossa voidaan tehdä, on se, että, että saadaan kansalliset toimintaohjelmat päivitettyä diabeteksen osalta. Ja voidaan, täytyy miettiä sitten millä tavalla, mitä voidaan tehdä jäsenvaltiossa. Kiitoksia teille sitoutumisesta tähän hankkeeseen. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi on kollega Ladford. Kiitoksia puhemies. Diabetes aikapommi ei enää tiki, tässä on jo räjähtänyt, joten olen mielessäni sitä, että Tanska puheenjohtajamaana ja parlamentti tietenkin meillähän on tanskalaista vaikutusta täälläkin, tukevat tätä eh, diabeteksen keskittymistä. Eh, terveyskulut ovat jo tarpeeksi suuri syy tälle. Eh, diabetesepidemian lasten ja teini-ikäisten parissa on vakava. Sitä ei useinkaan diagnosoida kovin nopeasti ja tämä saattaa aiheuttaa munuais- ja sydäntauteja, jotka ovat hyvin kalliita ja vakavia. Kuten komission jäsen huomautti, kaikki diabeteksen tyypit eivät ole ennaltaehkäistävissä. Äh, on 10 tai 15 prosenttia diabetesta, joka on di- ensimmäisen tyypin diabetista, jota ei voida ehkäistä. Monet ihmiset unohtavat tämän ensimmäisen tyypin diabeteksen uskoisin, että ihmiset kuvittelevat, että diabetes on helppo. Sen kanssa voi elää, täytyy vain hiukan varoa, mitä syö. Eräät tietenkin kuolevat diabeteksen komplikaatioihin ja toiset sen aiheuttamiin lisätauteihin. Uskoisin, että tarvitsemme horisontaalista lähestymistä tapaa. Uskoisin, että tarvitsemme paljon enemmän ja meidän täytyy tässä työntää komissiota eteenpäin, jos haluamme eh, diabetesstrategiaa, joka vastaisi tässä neuvoston suosituksia. Minä uskoisin, että tässä erityinen eh, keskittyminen tiettyihin asioihin ja horisontaalinen lähestymistä eivät sulle toisiaan pois. Kiitoksia vihreiden ryhmän puolesta, Rova Breibos arvoisa puhemies. Euroopan parlamentti on syyskuussa yksitoista hyväksynyt päätöslauselman, jossa se on puuttui YK huippukokoukseen jossa käsiteltiin näistä taudeista, jonka mukaan on tärkeää muistaa to, jäsenvaltioiden toimivalta tässä. Meillä on ollut parlamentissa kokouks muun muassa 2010 lokakuussa, jossa meillä oli jolloin perustettiin diabetes, syöpä ja sydän- ja verisuonitauteja käsittelevä työryhmä. Ja siinä tähdättiin koordinointiin. Ennaltaehkäisy on kuitenkin tärkeää. Riskitekijöiden selvittäminen, riskitekijät ovat kuitenkin kaikkien tiedossa. Pahoittelen siksi sitä, että, että nyt tässä unohdetaan tämä konsepti ja keskitytään pelkästään diabetekseen. Viime vuoden päätöslauselman lisäarvo on unohtunut, koska on muitakin tarttumattomia tauteja, kuten sydän- ja verisuonitaudit, ja hengitystietaudit, ja ne jäävät tässä tavallaan yksin. Ei minulla tietenkään mitään ongelmia tämän sisällön kanssa, mutta muutkin taudit pitäisi muistaa. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen ryhmäpuheenvuoro jo on edustaja Matias. Kiitos. Nyt täällä on sanottu se, että diabetes koskettaa yli 30 miljoonaa ihmistä Euroopan unionissa joten se kuulostaa epidemialta. Ja siitä syystä on perusteltua, että siitä tehdään erillinen päätösohjelma, etenkin kun tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä parlamentti käsittelee tätä aihetta. Se on ollut asia, joka millään tavoin ei ole tällä hetkellä tarttunut miten, mitenkään työhön. Se vaikuttaa, että meitä on 250 miljoonaa sairastavasta, joka liittyvät diabetekseen. Tästä me tiedämme, että diabetes usein on pääsyy amputaatioille tai sille, että tärkeät elimet lakkaavat toimimassa tai on sydän- tai verisuonitairauksia. Nämä on, se on sairaus, jonka kanssa voidaan elää, voidaan katsoa, mitä voidaan tehdä, tai sitten voidaan sanoa, että sieltä puuttuu eurooppalainen strategia tältä alueelta on yksi osa ongelmaa. Minusta me edessämme on paljon työtä. Meidän täytyy tehdä paljon ajatellen varhaista diagnosointia, sen koordinointia, investointia tutkimukseen. Siksi tämä päätösaselma on minusta ensimmäinen askel ja tärkeä yhteistyömerkki. Kiitoksia kollega. Sitten on vuorossa muut puheenvuoron pitäjät. Ja täällä on pyytänyt puheenvuoroa edustaja Matsi Kujovic, minuutti. Hvala, gospod predsjednik. Pozdrav... Kiitoksia puhemies. Tämä päätöslauselma on erittäin hyvä ja Tanskan aloite on hyvä. Oma kokemukseni puheenjohtajuuskautemme aikana on sellainen, että sen perustalta pidän teidän aloitettanne erittäin hyvänä. Tietoisuus liittyen tähän ongelmaan leviää Euroopassa. Kyseessä ei ole vain taudin hallinta, kyseessä on myöskin sen ennaltaehkäisy, sillä se mikä tässä on ratkaisevan tärkeää on kansalaisten tietoisuus, tieto siitä, mitä he voivat tehdä etukäteen ja myöskin tieto siitä, mitä he voivat tehdä, kun heillä on diagnoosi. Mitä tarkoittaa elämäntyylin muuttaminen? Se ei tarkoita vain sitä, että otetaan lääkkeet, se tarkoittaa myöskin sitä, että aktiivisesti elämäntapaa pitää muuttaa. Tämä on kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuus. Se on ollut hyvin aktiivinen tällä alalla. Se voi olla hyvin tärkeässä roolissa, kun kansalaisten tietoisuutta parannetaan. Tietenkin eh, yhteistyö asiantuntijoiden kanssa on välttämätöntä. Meillä on mahdollisuus luoda synergioita ja tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Pereiro Rodriguez, minuutti arvoisa puhemies. Talouskriisin aikana, kun puhutaan budjetista, joka koskettaa sekä kansanterveyttä että yhteisöä, jossa elämme, tarvitaan varoja tutkimukseen. Ja silloin tämä päätösasema on olla hyvin tärkeä. Se tulee oikeana hetkenä. Me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista strategiaa, joka koskee diabetesta. Meidän täytyy vakuuttaa neuvosto siitä, että sen jäsenvaltiot työ tutkimusta mukaan luettuna kantastelututkimusta, niin että saataisiin optimoitua tätä työtä, miten saadaan ohjelmia, jotka liittyvät eh, ruokavalioon. Ja täytyy saada aikaan tilannetta, jossa pyritään koordinoimaan, investoimaan. Ja komissio, mitä se koordinoida, pitää saada aikaan hyviä tuloksia sopimuksen osalta, koska tätä kautta pyritään turvaamaan eurooppalaisten elämänlaatu ylipäätään heidän elämänsä. Täytyy saada aikaan paljon tuloksia, mutta täytyy olla tietoa ongelmista, täytyy saada aikaan paremman elämänlaatua. Jäsenvaltioiden komission ja neuvoston täytyy täyttää velvoitteet, joita on, täytyy toimia kansalaisten terveyden puolesta. Ei muuta, kiitos. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi Rova Morganaite Mikuleeni. Minuutti. Ačiū pirmininkė. Šiandien kalbame iš tiesų apie itin svarbų klausimą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 Diabetes aiheuttaa paljon ongelmia, ei pelkästään e- Ellei teitä haittaa, niin pitäisin teitä aloittamaan vielä kerran uudelleen alusta. Niin. Me keskustelemme hyvin tärkeästä asiasta. EU, YK on yleiskokous on vahvistanut, että diabetes on yksi neljästä tarttumattomasta sairaudesta maailmasta, kysymys on maailmanlaajuisesta ongelmasta ja epidemiasta. Ja noin kolme miljoonaa ihmistä EU-ssa todetaan päivittäin, se on 10 prosenttia väestöstä ja 32 miljoonaa, 3 miljoonaa, anteeksi on todettu 32 miljoonaa kuuluu riskiryhmään. Kysymys ei ole pelkästään siitä, miten harjoitetaan rahoitusta terveydenhuollon alueella. Tämä on 10 prosenttia terveydenhoidon kustannuksista. Se on rasitus ihmisille, jotka sairastavat sairautta. Siksi meidän pitää ryhtyä toimenpiteisiin tor- diabetesta vastaan ja pyrkiä estämään diabetesta vain yksi puoli, puolessa jäsenvaltioista on omassa asianmukainen strategiaa. Nämä ovat sellaisia askeleita, joiden kautta pyritään esimerkiksi tiedottamaan yhteiskuntaa riskitekijöistä. Tarvitaan erilaisia ohjelmia, tarvitaan koordinoitua toimintaa, mukaan luettuna terveydenhuolto, politiikka, siirtyvä tiedottaminen, se on myöskin tutkimuspotentiaali, kansalaisjärjestöt ja niin. Kiitän pääesittelijä herra Busuttelija, koska vetäsasema tulee avaamaan tietä tehokkaalle diabeteksen torjunnalle. Kiitoksia kaikille puhujille. Nyt on sitten vuorossa Catch the Eye-menettely ja kysynkin on, haluaako joku pyytää puheenvuoroa? Edustaja Zaborska. Kiitoksia puhemies, puhe, komissaari. Tämä päätöslauselma vaatii koordinaatioita politiik- jäsenvaltioiden politiikassa, mutta siinä ei mainita sitä, mikä on yksilöiden vastuu. Joka tapauksessa meillä ei ole mandaattia pakottaa tätä vastuuta yksilöille, mutta katson, että terveydenhuolto- ja vakuutusjärjestelmän pitäisi jotakin, jollakin tavalla näkyä tässä. Ja meidän pitää myös muistaa epäterveellinen elämäntapa. Meidän täytyy kunnioittaa myös lähestysperiaatetta, koska tämähän kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaa Esimerkiksi Slovakiassa ei ole mahdollista rahoittaa äh, toimintaa tällaista tautia vastaan näin niin suurpiirteisesti kuin äh, rikkaimmissa maissa on mahdollista. Tärkein rooli kuuluu kuitenkin äh, tiedon jakamiselle. Kiitoksia sitten edustaja Mäkkis. Eh, eh, eh, Kiitoksia. Kiitoksia herra ministeri, komission jäsen. Hyvät näistä herrat, on hyvä, että tämä erittäin tärkeä asia on esityslistalla. On tärkeää, että tarkastelemme koko kysymystä. Tietämättömyyttä tähän tautiin liittyen. 25 prosenttia ihmistä, joilla on diabetes, ei edes tiedä, että heillä on tämä tauti. Ja tämän vuoksi ennaltaehkäisy on hyvin tärkeää. Ja myöskin tietoisuus liittyen siihen, mitä ihmiset itse voivat tehdä, on tärkeää kuinka me toimimme. Äh, meillä voisi olla esimerkiksi erilaista tietoa ähm, puhelinten välityksellä ja voisimme parantaa erilaisia tietomenetelmiä tulevaisuudessa. Esimerkiksi äh, ihmiset voivat tehdä kotona mahdollisesti testejä siitä, onko heillä diabetes. Nyt on aika tehdä todellinen hyppäys teknologian suhteen ja tässä Euroopan unionilla pitäisi olla yhteinen digitaalistrategia. On myöskin hyvin tärkeää, että voimme varmistaa, että tällaisten tuotteiden saatavuus on helppo eri jäsenmaissa. Tällä hetkellä eh, lääke laitteiden liikkuvuudelle on vielä esteitä. Jos me saamme nämä esteet pois, voimme laskea niiden hintoja ja saada ne helpommin saataville ja näin auttaa diabeteksistä kärsiviä ihmisiä. Kiitoksia, Kiitos kollegat, jos analysoimme lukuja ja katsomme, miten diabetes 1 ja diabetes 2 esiintyvät Euroopan unionissa, on selvää, että tarvitaan vakavia toimia diabeteksen torjumiseksi. Haluan puhua pelkästään ehkäisemisestä, koska ehkäiseminen tietysti kuitenkin on parasta ajattelen kustannustehokkuutta, mutta valitettavasti kun me puhumme diabeteksestä, me keskitymme useammin hoitamiseen, emmekä suinkaan ehkäisemiseen ja siihen, että pysymme edistämään tervettä elämäntapaa, mikä olisi olennaista, kun on kysymys diabeteksestä. Nyt me keskustelemme Horisontti 2020 tutkimusohjelmasta, joka on mahdollisuus harjoittaa parempaa koordinointia, saada aikaan parempia tutkimusponnisteluja diabeteksen alueella, ja se löytää myöskin rahoitusta ja infrastruktuuria. Me tarvitsemme eurooppalaisen strategian, joka tulisi keskittyä ehkäisemiseen, varhaiseen havaitsemiseen sekä taudin hallintaan ja tiedottamiseen väestölle. Kiitos kollega. Sitten edustaja Papa Niukalaalu. Kiitos puhemies. No, haluaisin puhua lasten diabeteksestä. Olen ö, seurannut tätä myös henkilökohtaisesta syystä. Puolitoista vuotta sitten minun ö, ö, lapsenlapseni sai kuusivuotiaana diabeteksen. Olen, olen puhunut asiasta hänen vanhempien kanssa ja sitten puhuin vakuutusyhtiöiden kanssa ja olen yrittänyt selvittää, että vakuutus vakuutus joutuu maksamaan myös erityisvarustuksen, kuten esimerkiksi sokerimittauslaitteen. Ja ajattelen tässä yhteydessä sitä, että tämän diagnoosin jälkeen tämä lapsi meni lapsentarhaan, jossa hän sai paikkansa, jossa sitten opastettiin henkilökuntaa. Sitten jotkut yrittivät vakuuttaa vanhemmat siitä, että tämä lapsi voitaisiin viedä myöhemmin lapsen, lastentarhaan nelivuotiaana siis, eikä nelivuotiaana. Kuitenkin tänä päivänä Euroopassa on paljon tietämättömyyttä, on ennakkoluuloja ja vääriä arviointeja. Tämä johtaa myös syrjintään. Ja kuten sanottu, näin ei saa olla. Ja erityisesti informaation täytyy panostaa, koska lapsi, joka kärsii diabeteksestä, hänen täytyy voida varttua samalla tavalla kuin muutkin lapset. Hän on lapsi kuten muutkin, niin hänen voi, täytyy voida elää yhtä onnellisesti kuin muutkin voivat elää. Kiitos. Kiitoksia. Herra Paška Jalks. Jelks. Kiitoksia puhemies. Leviävä diabetesepidemia on hyvin eh, suuri ongelma nykyisessä yhteiskunnassa ja se on sellainen ongelma, jota emme voi unohtaa. Toisen tyypin diabetes, jonka vääränlainen ruokavalio aiheuttaa, on hyvin laajalle levinnyt. Aikaisemmin se oli vain iäkkäämpien ihmisten tauti, mutta nyt se on myöskin nuorten keskuuteen. Sitä ei osta vielä parantaa ja se tekee ihmisten elämän monimutkaisemmaksi aivan heidän kuolemansa asti. Meidän pitäisi siis keskittyä ennaltaehkäisyyn, meidän pitäisi muuttaa huonoja ruokailutottumuksia ja lisätä liikuntatottumuksia. Jos me voisimme verottaa epäterveellisiä tuotteita, kuten esimerkiksi teemme tupakan ja alkoholituotteiden osalla, voisimme saada kuluttajat valitsemaan terveellisempiä tuotteita. Me voisimme myöskin saada ihmisiä liikkeelle enemmän. Uskoisin, että on monia mahdollisuuksia ruokailututkimuksien muuttamiseen, mutta komission täytyy niitä käsitellä oikein ja to- toimeenpanna niitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja näin ollen tämä kierros on saatu päätökseen ja sen päättää kollega Mikolaisek. Kiitoksia puhemies. diabetes on ilmenee yhä useammin. Jäsenvaltiossa 32 miljoonaa kärsii tästä taudista, ja se on 10 prosenttia EUn väestössä. Diabetes on myös syynä 350 000 kuolemantapauksen EU-ssa. Kakkostyypin diabetes uhkaa lyhentää elämää kymmenellä vuodella ja ykköstyypin diabetes lyhentää elämää odotusta 20 vuodella. 2025 äh, diabeteksen, äh, diabetesesta kärsivien määrä nousee 60 prosenttia ja hoitokustannukset ovat äh, nousemassa 18,5 prosenttiin koko terveydenhuoltojärjestelmän kuluista. Me tarvitsemme koordinaatiota EU-tasolla, vaikkakin terveysasiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Jokaisella jäsenvaltiolla on oma toimintaohjelmansa ja meidän pitäisi edistää terveellistä elämäntapaa ylipäätään. Kiitoksia. Kiitoksia. Pyytäisin nyt sitten komissiota ja neuvostoa esittämään loppukommenttinsa ensinnäksi äh, komission jäsen Piibaus, olkaa hyvä. Herra puhemies, hyvät jäsenet, uskon, että jäsenet oikein mainitsivat tässä myöskin ensimmäisen tyypin diabeteksen. Tähän liittyy muutamia kysymyksiä. Uskoisin, että aikainen tunnistaminen on tärkeää, sillä se tekee mahdolliseksi hoidon aloittamisen mahdollisimman aikaisin. Aikainen diagnoosi ja myöskin asia, jotka herra Papanikola mainitsi, on jotakin, mitä voitaisiin ottaa huomioon kronisten tautien hoidossa ja aivan varmasti ähm, lääkäreiden koulutuksessa, jotta voisimme varmistaa, että aikainen diagnoosi saadaan tehtyä tehokkaalla tavalla. Koko Euroopan unionin alueella tämä on hyvin tärkeää. Sitten äh, kakkostyypin diabetekseen liittyen meidän täytyy ajatella, että jos komission strategia ravitsemuksiin, ylipainoon ja muihin kysymyksiin liittyen. Jos me pidämme sitä yhä hyvänä strategiana, meidän pitää ottaa kansallisia strategioita mukaan sen piiriin. Tämä oli erittäin hyvä huomio ja komissio tulee jatkamaan työtään diabetesta vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsenelle. Työllistyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, President. I just wanted to... Niin, minä haluaisin vain komissiolle todeta, että minusta näyttää siltä, että ymmärsin väärin herra Pakanilko Laoa. Nimittäin hän puhui asiasta, joka liittyy lapsen, joka käy koulua. Tämä ei liity mihinkään yleisiin kysymyksiin, jotka koskevat kroonisia sairauksia, vaan liittyy siihen, pystyykö koulu selviytymään erityistilanteesta, joka on lapsella, jolla on diabetes, mikä liittyy insuliinin ruskeiden ottaminen, sokeritason mittaaminen edelleen. Se, että on tällainen näyttää sitä, että ette ymmärrä näitä erityistarpeita, jotka liittyy diabetekseen, ja nimenomaan silloin, kun kysymys on ykköstyypin diabeteksesta ja lapsista. Herr Kommissar, wollen Herra komissaari, haluatteko vastata? No ymmärsin sen kyllä, että kyseessä oli ykköstyypin diabetes, mutta yleisesti ottaen meidän pitäisi tietoisuutta parantaa, siis kyllä minä ymmärsin tämän huomion. No, jos epäilyjä on, niin sitten keskustelua voidaan jatkaa. Sitten neuvoston puolesta Herra Vammen käyttää loppupuheenvuoron. Herra Herra puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, herra komission jäsen. Minä kiitän tärkeästä ja myös hyvästä keskustelusta. On yksiselitteistä, että diabetes täytyy saada keskustelun keskipisteensä niin kuin muutkin krooniset sairaudet jäsenvaltiossa, komissiossa ja myöskin Euroopan parlamentissa. Haluan kiittää myös herra Busuttilia, rova Ladfordia, rova Skaldimuusea siitä, että he ovat tunnustaneet sen, että Tanska on aktiivinen tällä alueella puheenjohtajavaltiona ja että nykyinen puheenjohtajien trio, johon kuuluvat Tanska, Kypros ja Puola, pyrimme siihen, että Tanskan puheenjohtajakauden aikana olemme valinneet kroonisen sairaudet mukaan ottanut diabeteksen mallitautina erityisenä prioriteettina. Ja minun läsnäoloni täällä Tanskan hallituksen nimissä ilmaisee nimenomaan tätä osallistuneisuutta tähän asiaan. Haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että me saimme tilaisuuden yhdessä etsiä ratkaisuja monille ihmisille, joita tämä sairaus koskettaa yhdessä komission ja parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa. Me voimme monille ihmisille antaa paremman elämänlaadun monille, jotka nyt kärsivät diabeteksesta. Ja voimme yhdessä työskennellä siihen suuntaan, että vältettäisiin se, että miljoonat eurooppalaiset heidän perheensä tulevaisuudessa joutuisivat kärsimään tästä sairaudesta. Siksi minulle tämä on hyvin tärkeä keskustelu, jota jatketaan tämän päivän jälkeen. Minä haluaisin luota teille, että Tanska puheenjohtajavaltiona kauden loppuun asti ja sen yhteistyössä sen jälkeen tulevien puheenjohtajavaltioiden kanssa tulee tekemään kaikkensa, jotta tämä tärkeä asia säilyy esityslistalla Euroopassa. Minä toivotan parlamentille tästä syystä kaikkia hyvää jatkotyössä, samoin kuin komissiolle ja jäsenvaltioille, ja odotan ilolla, mitä tässä tulee tapahtumaan, ja toivon, että me yhdessä selviämme tästä tehtävästä miljoonien kansalaisten hyväksi jäsenvaltiossa. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja. Kiitän kaikkia keskustelun osallistuneita. Ja Lopuksi ilmoitan teille, että neljä päätöslausumaesitystä tästä asiasta on jätetty. Keskustelu on näin ollen päättynyt. Äänestys on huomenna äh, keskiviikkona kello 12 alkaen ja tämä istunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 21.